ehdotuksia täällä käsitellään siinä hengessä. Oikein paljon kiitoksia. Toivottavasti tämän samaisen aiheen tiimulta voimme tulevina kuukausina tehdä jatkossakin ponnekkaasti yhteistyötä. Kiitos. Keskustelu päättää. Väänestys on keskiviikkona.